So, jetzt hat Federica Mogherini. Ja nyt sitten Federica Mogherini voi vastata puheenvuoroihin. Uh, kiitoksia puhemies. Haluan toivottaa itsekin tervetulleeksi nämä ystävät tänne. Niin kuin sanoitte, konkreettisia tuloksia siitä työstä, joka, jota teemme ja joka saa aikaan tuloksia. Oikein iloinen olen nähdessäni teidät täällä. Puuttuisin muutaman kohtaan, jotka otitte esiin. Huomasin, että valtavasti täällä tunnetaan omistajuutta tässä asiassa ja niin kuin monet mainitsivat, tämä on kollektiivista työtä ja nyt seuranta on myös kollektiivista ja on tärkeää, että mennään tosiaan tosi toimiin. Jotkut kysyivät, painotammeko enemmän arvoja kuin etuja ja mm, määritämmekö ne tärkeinä tekijöinä ajatellen tulevaisuutta. Siinä perusteet strategialle ja selkeät, selkeät indikaatiot osoittavat siihen suuntaan, että meidän arvomme ja intressimme menevät päällekkäin. Meidän arvoissamme on yksi tekijä, joka painottuu strategiassa, eli meidän pitää toimia johdonmukaisesti ja meidän pitää noudattaa omia arvojamme ensinnäkin sisäpolitiikassamme ja omassa käytöksessämme ja tämä heijastuu myös tietyissä tekijöissä, jotka mainitsittekin täällä. Globaali strategia alkaa kotoa ja silloin perusta on sisäinen vahvuus. Näinä vaikeina hetkinä EU:ssa Tämä on hyvin tärkeää. Pitää miettiä omaa vastuutamme mm, omia kansalaisiamme kohtaan ja muuta maailmaa kohtaan. Eli arvot ja intressimme menevät päällekkäin. Nyt me haluamme strategiassamme painottaa sitä, että meidän ympäröivän ympäröivät yhteiskuntamme ovat kestäviä. Ja kun mainitaan tämä, niin me emme mainitse sitä, miten vahvoja ovat ovat toimielimet, vaan yhteiskunnat sisänsä. Siinä tulevat mukaan myös ihmisoikeusaktivistit ja niiden paikka yhteiskunnassa. Vastaavatko ne ainoastaan arvoja vai myös intressejä? Olen sitä mieltä ja monetkin täällä sanoivat, että tässä tapauksessa aivan kuten monissa muissakin tapauksissa, kun noudatamme, seuraamme omia arvojamme, silloin kyseessä ovat myös omat intressimme. Varmasti tekisimme virheen, jos nämä kaksi asiaa olisivat ristiriidassa. Mm, ottaisin esiin yhden seikan, jonka muutama teistä mainitsi. Yksi mainitsi kielteisessä hengessä ja sitten Danjan myönteisessä hengessä train and equip, ähm, kapasiteetin rakentaminen, äh, turvallisuus ja äh, puolustusyhteistyössä, äh, niin, niin kuin tiedätte, eilen hyväksyttiin paketti, joka liittyi nimenomaan kapasiteetin rakentamiseen ja sanoisin aivan selvästi, että kyseessä ei ole laisinkaan se, että lähtisimme suuntautumaan turvallisuus- ja puolustussuuntaan kehitysyhteistyöstä, varsinkin afrikkalaisten ystäviemme parissa, ei ainoastaan hallitusten, vaan myös kansalaisyhteistyön parissa, jos olipa kyseessä Sahel tai Nigeria tai Afrikan sarvi, jos paikan päällä puuttuu perusturvaolosuhteet, niin silloin kaikki ne kehitystoimet, äh, ne eivät pääse perille, eivätkä ne ole edes tehokkaita, koska äh, perusoikeus on turvallisuus ja se pitää täyttyä. Äh, ei se tarkoita, että me siirrämme yhdestä osiosta voimavaroja toiseen, mutta meidän täytyy käyttää voimavarojamme johdonmukaisesti ja näin meidän täytyy katsoa, mitkä ovat väestön tarpeet. Ja ne viestit, joita olemme saaneet, tarkoittavat, että meidän pitää tehdä töitä myös turvallisuuden parissa, kun jatkossa teemme töitä kehitysasioissa. Ei ole turvallisuutta ilman kehitystä ja kehitystä ei ole ilman turvallisuutta. Ja tämä täytyy panna myös käytäntöön. Ja eilen, eilen hyväksytty paketti on erittäin tärkeä siinä suhteessa, että voimme lisätä valmiuttamme käyttäen erilaisia välineitä ja pitää muistaa, että ne kattavat eri alueita, mutta pitää toimia johdonmukaisesti. Ja sitten kysymys, yksittäinen kysymys osa strategiasta, joka heijastelee, että jäsenvaltioita voidaan pyytää, että ne aktiivisesti osallistuvat erityisiin ulkopoliittisiin toimiin. Tämä on osa strategiaa, jota mietittiin aika tarkasti, niin kuin voitte kuvitellakin. Ja se vastaa siihen, että toisaalta pitää säilyttää yhtenäisyys 28 jäsenvaltion parissa ja myös mukaan lukien toimielimet, parlamentti myös ja se, mitä tehdään äh, yhteisten toimielinten piirissä, mutta saattaa olla sellaisia tilanteita, joissa äh, haluamme tai meidän pitää äh, rohkaista yhtä tai useampaa jäsenvaltiota, tai miksipä sitten ei, joitakin parlamentin valtuuskuntia täydentämään sitä työtä, jota teemme. Saattaa olla, sillä saattaa olla erityistä lisäarvoa tärkeää tässä on se, että asia hoidetaan koordinoidusti niin, että se on täysin avointa ajatellen yhteisiä päätöksiä, yhteisiä lähestymistapoja, joten en koskaan pelkäisi aloitteita, olipa kyse sitten parlamentin valtuuskunnasta tai jäsenvaltioryhmästä tai komission jäsenten ryhmä, niin kuin usein onkin kun puhutaan kumppaneista. Tärkeää tässä on se, että kaikki tapahtuu yhteisissä puitteissa kohti yhteistä päämäärää. Meidän ei pidä olla peloissamme lisäarvosta, vaikka se onkin osittainen, koska kyse on johdonmukaisesta politiikasta. Ja tässä tulisinkin oikeastaan aivan perus tarpeisiin, joita meillä tällä hetkellä on. Monet mainitsivat asian. Perustarve, joka meillä tällä hetkellä on, on se, että meidän pitää taata se, että Euroopan kansalaiset saavat oikeuden turvallisuuteen ja tätä varten tarvitaan Euroopan unionia. Sen pitää toimia Euroopan unionina. Yksi asia, ei, yksi ehdotus, jota en noudattaisi nyt, se mainittiin täällä, että että pitäisi ottaa enemmän huomioon mielipiteet, jotka ovat sen vastaisia, että ei että tehtäisiin yhteistyötä. Pitää kuunnella niitä, jotka sanovat, että eurooppalainen tapa ei ole oikea. Olen pahoillani, mutta yksi alue, jolla on aivan ilmeistä, että eurooppalaisten kansalaisten turvallisuus todellakin vaatii yhteistyötä. Ulkosuhdehallinnossa ei ole mitään alaa, jossa vaikka kyseessä olisi kaikista rikkain suurin valtio, valtio, tämä valtio olisi tehokkaampi kuin kaikki yhdessä. Ei ole mitään sellaista alaa, esimerkiksi terrorin torjunta ja maahanmuuton hallinta. Ei ole mitään yhtään sellaista kysymystä, jossa oltaisiin yksittäin vahvempia kuin yhdessä. Ja minun mielestäni tällä alueella asia näkyy aivan selvästi. Meidän mahdollisuutemme ovat globaaleja. Meidän kaikkien maamme ovat globaaleja verrattuna muihin maailman maihin. Meillä on pieniä maita eh, tai keskisuuria maita, ei ole enää mitään keisarikuntia olemassa ja meidän pitää herätä tähän todellisuuteen. Meidän vahvuutemme on Euroopan unioni ja meidän kumppanimme ovat nähneet tämän ja tunnustavat sen. Joskus me emme tunnusta tätä vahvuutta itse, mutta tällaisesta lamasta on päästävä ylös ja pitää varmistua siitä, että jollei tunne vahvuuksia, ei niitä voi myöskään käyttää toivon, että me tosiaankin, niin kuin jotkut teistä sanoivat, voimme käyttää strategiaa niin, että saamme meidän yhteisen näkemyksemme ja toimintamme toimimaan niin, että saamme itsevarmuutta globaalina toimijana. Huomasin, että jotkut teistä sanoivat, että tämä strategia on liian kunnianhimoinen, epärealistinen. Jotkut sanoivat, että se on liian realistinen eikä, li, eikä tarpeeksi kunnianhimoinen. Me tarvitsemme realismia, kyllä. Ja e, olemme nähneet, että asiat muuttuvat sisäisesti, ulkoisesti. Ja e, Brexitia ei esimerkiksi osattu arvioida. Ja mitä meidän pitää reagoida silloin, kun tapahtuu jotakin, ja jos olemme, olemme itsevarmoja, niin voimme itse muotoilla sitä, mitä tapahtuu. Meillä on mahdollisuudet, meillä on vahvuus ja välineet, jos meillä on poliittista tahtoa toimia niin kuin olisi meidän kansalaistemme etujen mukaista. Kiitoksia, ja menemme sitten seuraavaan vaiheeseen. Niin todellakin